Uh, please take a standing position. Olkaa ystävälliset ja nouskaa seisomaan, hyvät kollegat. Take a seat, please. Szanowny panie prezydencie, szanowna pani prezydentowo, ekscelencje. Arvoisa presidentti, teidän ylhäisyytenne, hyvät kollegat, parlamentin jäsenet, herra komission jäsen, ministeri. Tämä on suuri kunnia minulle saada esitellä teille hänen ylhäisyytensä herra Amadou Tumani, joka on Malin tasavallan presidentti, joka on tällä paikalla puolisoineen. Te meille ensimmäistä kertaa, kun herra presidentti on täällä Euroopan parlamentissa. Nie pierwszy raz jest pan prezydent ei ole ensimmäistä kertaa, kun meillä on äh, herra presidentti täällä Euroopan parlamentissa, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun hän on täällä puhumassa. Hän kävi täällä viimeksi huhtikuussa 2009, siis puolitoista vuotta sitten. Tänään hän puhe on, hänen puheensa on hyvin tärkeä, koska olemme äh, YKn yleiskokouksen, yleiskokouksen aattona, joka pidetään pikapuolella New Yorkissa, jossa käsitellään vuosituhannen kehitystavoitteita. Me muistamme vielä viime, viime vuosien, viime kuukausien tapahtumat, jotka liittyvät terrori-iskuihin, ja me tiedämme oikein hyvin, että Malin tasavalta on hyvin tärkeässä asemassa tässäkin toiminnassa kun on, puhutaan terrorismin vastaisesta kamppailusta. Me myös muistamme, että Malin tasavalta on yksi niistä maista, jotka, jo, joissa demokratisoituminen on todellakin onnistunut prosessi. Tämä on esimerkki hienosta onnistumisesta ja haluankin painottaa vielä kerran, että herra presidentin johtajuuden ansiosta tapahtumat, jotka sattuivat 90-luvun alussa, että ne sitten muuttuivat todellisuudeksi 23 vuotta Sotilasjuntan hallinnon jälkeen demokraattinen muutos on tapahtunut. Me tiedämme, että vielä on paljon tehtävää. Me, meillä on vielä paljon opittavaa. Meillä on vielä paljon muutoksia, jotka ovat välttämättömiä, mutta me ymmärrämme, että uudistusprosessi on jatkuva prosessi. Me olemme nähneet sen Euroopan unionissakin, ja tässä on samantyyppinen tarve Malin tasavallassa. Me olemme vakuuttuneita siitä, että teidän sananne tulevat olevaan tärkeitä ei pelkästään sen kannalta, mitä Afrikassa tapahtuu ja miten teidän maanne voi edustaa tuota koko mannerta vapaan, vapaiden markkinoiden ja demokratian kehityksen hengessä, mutta tämä on myös hyvin tärkeää meille täällä Euroopassa, koska me haluamme olla eturintamassa. Me haluamme olla sen politiikan eturintamassa, jolla autetaan näitä maita, jotka tarvitsevat apua ja me haluamme olla myös näiden maiden kanssa eturintamassa, jotka kannattavat demokratiaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista ja näitä perusarvoja, jotka ovat, joihin me niin syvästi uskomme täällä Euroopassa. Olen vakuuttunut siitä, että, tämä, äh, että meillä on samoit tavoitteet Euroopassa ja Malin tasavallassa. Siksi me odotammekin äh, kiinnostuksella teidän puhettanne ja annakin teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Monsieur le Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, arvoisa korkea ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan edustaja, arvoisa kehitysasioista vastaava komission jäsen, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, arvoisat Malin parlamentin jäsenet. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä, arvoisa puhemies, äh, siitä, että teidät on valittu Euroopan parlamentin johtoon, mutta erityisesti haluaisin kiittää lämpimästi poliittisten ryhmien puheenjohtajaa kokonaisuudessaan myöskin Euroopan parlamentin jäseniä siitä, että minut on kutsuttu tänne, annettu tämä etuoikeus tulla äh, tänne tänään jakamaan kanssanne ensinnäkin oma näkemykseni joistakin suurista haasteista, joihin maani joutuu vastaamaan ja joihin koko Afrikka joutuu vastaamaan ja erityisesti puhumaan niistä ponnisteluista, joita joka päivä joudumme toteuttamaan, jotta äh, voisimme äh, toteuttaa hyvinvointia. Arvoisat äh, edustajat, Mali on pinta-alaltaan yli miljoonan äh, neliökilometrin kokoinen ja se on Länsi-Afrikan sydämessä ja meillä on naapurimainamme äh, useita maita äh, yli 7000 kilometrin matkalta. Meillä on hyvin vanha sivilisaatio ja meillä on hyvin, hyvin voimakas, rikas, moninainen kulttuuriperimä ja Malin historia on tarina, joka voitaisiin kertoa joidenkin tärkeiden tapahtumien ja symboleiden kautta. Nyt haluaisin puhua Kunkan Fugan peruskirjasta, joka hyväksyttiin 1773 Malin äh, kuningaskunnan aikoihin. Ja äh, silloin tuossa peruskirjassa äh, olivat kaikki perustuslailliset elementit jo. Siinä kysymys oli erityisesti vallanjaosta, siitä, mitkä olivat rajat ja velvoitteet, mitkä olivat ihmisoikeudet ja mitkä olivat kansalaisvapaudet. Siinä puhuttiin myöskin ammattien suojelemisesta ja henkilöiden ja omaisuuden suojelusta. Ja siinä puhuttiin myöskin siitä, että ihminen on pyhä, rikkomaton kokonaisuus ja senpä takia tästä on tullutkin hyvin tärkeä avainkysymys myöskin demokraattiseen perustuslakimme ja äh, haluan sen jakaa täällä Euroopan parlamentin kanssa. Ja siksi kerron tämän tärkeän asian teille. Historian, historiamme liittyy myöskin Timbuktuun, joka on mysteerien kaupunki, äh, tuhatvuotinen kaupunki ja joka on jo 1500-luvulla äh, ollut yliopistokaupunki, jossa oli monista maista tulevia opiskelijoita ja monia tiedemiehiä yliopistossa ja siellä oli tärkeä yliopistokeskittymä. Mutta Kabi myöskin on puhunut tästä asiasta Timbuktu oli tuolloin instituutioiden kestävyyden symboli ja keskus myöskin instituutioiden voimakkuuden symboli ja siellä otettiin avosylin vastaan niin ulkomaiset opiskelijat, tiedemiehet, köyhät kuin ulkomaalaisetkin ja näin siis eräs viisas omassa kirjoituksessaan totesi ja aikoinaan Timbuktu myöskin julistettiin islamilaisen kulttuurin pääkaupungiksi. Mali on myöskin sellainen kaupunki, jolla on suuret luonnonrikkaudet ja myöskin suuret kulttuuriset, kulttuuriset rikkaudet ja se on myöskin historialtaan hyvin rikassa. Ja tietysti meillä on myöskin vanhat siteet Eurooppaan. Herra Kankumussa, joka on suurlähettiläämme, on muodostanut diplomaattiset suhteet Portugalin kanssa jo 1300-luvulla. Ja arvoisa puhemies, äh, arvoisat edustajat, edessänne nyt teidän edessänne, jotka ovat eh, valittuja eurooppalaisia edustajia, haluan todella ilmaista Malin kansan kiitollisuuden eh, siitä laadusta ja siitä määrästä, jota meillä on ollut yhteistyötä kanssanne. Euroopan unioni on kaikkein tärkein eh, kehityskumppanimme ja me olemme toiseksi keskeisin EKRn avun saaja Afrikassa Saharan eteläpuolella ja erityisesti olen iloinen siitä, kuinka hyvin yhteistyömme on toiminut. Erityisesti haluaisin kertoa yhdeksännestä EKRstä, joka oli todella sitoutunut sataprosenttisesti ja äh, jo kahden vuoden ajan äh, olemme nyt toteuttaneet äh, näitä tämän meille antamia etuisuuksia työssämme. Meidän yhteistyömme hedelmät pohjaavat myöskin eh, sille, että olemme voineet parantaa kansalaisten elämänlaatua ja myöskin parantaa demokraattista järjestelmäämme. Olemme voineet aloittaa hyvin tärkeitä tapahtumia eh, ja eh, olemme myöskin saaneet alkuun demokraattio prosessin etenemisen. Meillä on ollut useita tärkeitä etappeja tänä aikana ja niistä haluaisin mainita erityisesti eh, juuri 25. marraskuuta 1993 eh, eh, päivämäärän ja muutkin päivämäärät ovat hyvin tärkeitä tältä osin. 14 kuukauden siirtymäajanjakson jälkeen tuolloin sitten äh, järjestettiin vaikeiden aikojen jälkeen äh, äh, demokraattiset vaalit ja vuonna 2020 vuotta tämän jälkeen minut valittiin presidentiksi. Ja se oli ensimmäinen tärkeä demokraattinen askel, jonka Mali otti, hyvät naiset ja herrat. Minun valintani jälkeen minä ehdotin Malin poliittisille päättäjille, että yhdessä päätettäisiin vallanjaosta, joka pohjaisi uudistamiselle sille, että hallittaisiin yhdessä ja että otettaisiin huomioon erilaisuudet. Ja Malin erikoisuus liittyy siihen, että meillä ei ollut mitään vaalien jälkeistä kriisiä, vaan hyvin vahvasti ja voimakkaasti haluttiin lähteä yhdessä tarttumaan sosiaalisiin ja yhdistyksellisiin kysymyksiin ja lähtemään yhdessä mallia kehittämään eteenpäin. Minun mielestäni vallan on oltava enemmänkin yhtenäisyyden eikä eroavaisuuksien myötävaikuttaja. Ja tässä tulevatkin kysymykseen erityisesti kansalaisoikeudet minkä poliittisen prosessin sitten laitoimme liikkeelle. No, kysymys ei ole mistään animismista, vaan konsensukseen liittyy kompromissin ajatus. Ja poliittisen konsensuksen ajatus Malissa on se, että pyritään etenemään sillä tiellä, että tätä uutta poliittista järjestelmää rakennetaan Afrikan edun nimissä ja että laajennetaan hallituskoalitiota. Äh, Malin toivona oli koota yhteen kaikki poliittiset voimat tämän yhteisen äh, presidentin näkemyksen ympärille, äh, presidentin, joka oli riippumattomana valittu. Ja tällä tavalla konsensus toi pohjaa uudelleen sovittamiselle ja myöskin mukaan tulivat poliittinen eliitti, myöskin instituutiot sekä samanaikaisesti pystyttiin aloittamaan tämä sovitustyö kaiken kaikkiaan. Arvoisa puhemies, arvoisat edustajat, saman konsensuksen hengessä aloimme miettimään sitä, kuinka demokratia voitaisiin vahvistaa vielä. Ja 20 vuoden käytännön kokemusten jälkeen asiantuntijakomitea, joka sai tämän tehtäväkseen, tapasi poliittisten päättäjien kanssa ja kansalaisyhteiskunnan kanssa sekä myöskin eri uskontokuntien ja ammattiyhdistyksen edustajien sekä perinteiden edustajien kanssa. Ja näin ollen tehtiin ehdotus, jonka mukaisesti tarkoituksena olisi poistaa se ne heikkoudet, joita meillä kenties oli institutionaalisissa käytännöissä, ja että voimakkaasti saataisiin myöskin mukaan kansalaiset osallistumaan vaaleihin, ja että voitaisiin vähentää myöskin, myöskin vaalikonsultaatioiden kuluja, ja tällä tavalla voitaisiin vahvistaa myöskin poliittisia puolueita, ja myöskin oppositiolle annettaisiin selkeä asema, ja myöskin oppositiojohtajalle annettaisiin selkeä asema. Tällä tavalla järjestettäisiin kansanäänestys, ja äh, sen jälkeen Malin parlamentti sen hyväksyisi. Ja tämä on nyt minulle hyvä tilaisuus tervehtiä teidän edessänne Malin edustajia, parlamentaarisia edustajia, ja minulla on heidän kanssaan erinomaiset suhteet onpa kysymys sitten enemmistöstä tai oppositiosta. Ja haluan näille edustajille todella ilmaista vilpittömät kiitokseni siitä, että he halusivat olla mukana täällä kanssani Strasbourgissa. Arvoisa puhemies, Monsieur le Président. Arvoisa puhemies, arvoisat edustajat, institutionaalinen poliittinen kehitys Malissa aina joutuu tekemään valintoja, kun kysymys on hajauttamisesta. Ja haluaisin muistuttaa, että meillä on ollut varsin paljon tällaista toimintaa jo yhdeksännestä vuosituhannesta lähtien. Meidän maassamme siis hajauttaminen on todellinen fakta. Ja hajauttamisen alku piste Malissa pohjaa seuraavalle opille. Ensinnäkin tarvitaan poliittista tahtoa, joka ottaa huomioon myöskin tietyt vakaumukset sen, että hajauttaminen onnistuu vain, jos keskitetään tiettyjä toimintoja ja että, että edetään etapeittain. Tarvitaan myöskin uudistuksia, jotta voitaisiin parantaa sosiaalista ja taloudellista hallinnointia ja erityisesti paikallistason hallintoa. Ja voimme onnistua vain, jos mukana ovat myöskin Euroopan unioni niin rahoituksellisesti ja myöskin teknisesti. Ja äh, hallinnollisen uudistuksen tuki ja myöskin instituutioiden kehityksen prosessi, molemmat ovat saaneet Euroopalta tukea. Ja tämä on johtanut parempaan valtion hallinnointiin ja hallinnon uudistamiseen ja vahvistanut myöskin niiden kapasiteettia ja voimavaroja. Meillä on 700 30 ja kaupunkikuntaa 48 erilaista seutukuntaa ja lääniä. Ja niitä hallinnoivat neuvostot ja alueelliset seutupäivät. Ja meillä on myöskin alueellisia hallintojärjestelmiä, joiden kautta tämä hajauttaminen voitu toteuttaa. Ja olemme myöskin luoneet, olemme myöskin, peru, olemme myöskin äh, ehdottaneet senaatin perustamista tämän poliittisen äh, uudistusjärjestelmän puitteissa, ja tämä liittyy siis edelleen tähän äh, hajauttamisprosessiin, jotta alueellista kehitystä voitaisiin tukea, tarvitaan todella paljon tukea, mutta tätä kautta olemme voineet todella taata sosiaalisia palveluita kansalaisillemme. Arvoisa puhemies, arvoisat edustajat, tämän kunnianarvoisan salin edustajiston edessä haluaisin nyt ottaa esille myöskin maahanmuuttokysymykset. Ne koskettavat meitä kaikkia, sillä meitä kaikkia ja meidän kaikkien maita tämä ilmiö on koskettanut eri muodoissaan ja kysymys on samasta ongelmakentästä. Se liittyy väestökehitykseen, taloudelliseen kehitykseen, sosiaalisiin kysymyksiin, humanitaarisiin kysymyksiin sekä myöskin henkilöllisyyteen ja turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Ja tällä hetkellä kyse on siitä, että meidän pitäisi löytää yhteistä maaperää ja pyrkiä kannustamaan siihen, että tämä voisi olla kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin palveluksessa tämä maahanmuutto. Ja mikä on siis se haaste, joka meillä on edessämme? Aivovuoto on yksi kaikkein ikävimmistä äh, seurauksista Afrikan maille maahanmuutossa, kun ajatellaan, että meillä on niin vähän ammattitaitoisia henkilöitä, erityisesti koulutuksen, mutta myöskin terveydenhoidon alalla. Ja äh, kansainvälisen äh, maahanmuuttoorganisaation mukaan 40 prosenttia Afrikan maista kattaa 50 prosenttia ulkomailla asuvista äh, korkeakoulutuksen saaneista, mutta äh, maahanmuutto Afrikasta äh, tapahtuu erityisesti maan sisällä. Noin miljardi afrikkalaista noin kaksi miljoonaa heistä Saharan eteläpuolisilta alueilta elää nykyisin Euroopassa. Ja tällä tavalla naiset, miehet, lapset joutuvat ylittämään erämaita, meriä, valtameriä, jotta he pääsisivät Eurooppaan ja uskon, että monet käyttävät heitä täysin häikäilemättä, olen pahoillani tästä termistä hyväksi. Ja kuinka paljon on heitä, jotka ovat tällä matkalla joutuneet kärsimään. Tästä ei ole mitään tilastoja valitettavasti. Jos ajattelen minun maatani... Niin- ja otan oman maani tässä esimerkiksi. Mali on suuri maahanmuuton ja maastamuuton maa Äh, neljä miljoonaa malilaista on äh, lähtenyt, kolme ja puoli miljoonaa heistä asuu Afrikan äh, alueella ja noin 200 000 heistä Euroopassa ja muualla maailmassa. Taloudellisesti ajateltuna tämän malilaisen diasporan tulot ovat 450 miljoonaa euroa suunnilleen noin 11 prosenttia äh, siis BKTstämme äh, tietyn äh, Afrikan kehityspankin tutkimuksen mukaisesti, joka tehtiin siis vuonna 2005. Ja saman lähteen mukaisesti tämä tulon siirto vastaa noin 25 prosenttia tulosta Malissa hyvin suurella osalla väestöä. Ja arvoisa puhemies, arvoisat edustajat, tässä yhteydessä haluan tervehtiä sitä poliittisen vuoropuhelun laatua, joka meillä on ollut erityisesti maahanmuuttokysymyksissä kehityksen eteenpäin vieminen on todella tärkeä saavutus ja tällä tavalla voimme erityisesti edistää nuorten koulutusohjelmia ja tukea myöskin sellaisia aloitteita, aloitteita, joilla saadaan paikallista yrittäjyyttä edistymään ja tietysti myöskin on muistettava myöskin paluumuuttajien työllistäminen. Se on hyvin tärkeä asia. Ja tällä tavalla olemme saaneet myöskin pilottikokemuksia näiden tukien kautta ja olemme Bamakoon perustaneet eh, tietokeskuksen, joka on eh, maahanmuuttajien palveluksessa. Ja tällä tavalla olemme voineet myöskin saada lisää eh, tietoa maahanmuuttoilmiöstä ja voineet myöskin auttaa mahdollisia maastamuuttajia ja edistämään paluumuuttajien juurtumista takaisin. Maahanmuuttoon liittyy tietysti myöskin se, että on valistettava kansalaisia ennalta ennaltaehkäisyn hengissä ja myöskin ehkäistävä laitonta maahanmuuttoa, mutta kysymys on myöskin hyvin tärkeistä humanitaarisista, inhimillisistä, teknisistä ja muista kysymyksistä, jotka liittyvät niin Maliin kuin myöskin ulkomaailmaan. Arvoisa puhemies, arvoisat edustajat, turvallisuuskysymys on ollut hyvin tärkeässä asemassa, kun olemme olleet EUn kanssa yhteyksissä. Senpä takia onkin sopivaa, että nyt puhun siitä, mikä on yhteinen uhka meille, mutta myöskin koko Euroopalle. Kysymys on alueesta, joka on noin 8 miljoonaa neliökilometrin kokoinen ja joka on aina Mauritaniasta Sudanien asti. Siinä on muun muassa Niger, Burkina Faso, Algeria, Libya ja Chad tällä alueella olevia maita, siis tämä Sahelin alue on siis valtava ja se on yksi kaikkein vaikeimmista alueista. Se on hyvin vuoristoinen ja sadat neliökilometrit ovat vain hiekkadyynien peitossa. Tämä on hyvin vihamielinen alue ja sillä on hyvin ankara ilmasto myöskin siellä on vain yksi aste lämmintä joulukuussa ja 50 astetta varjossa taas sitten helmikuusta lähtien. Ja ainoa toiminta on intensiivi, intensiivinen karjan kasvatus tuolla alueella, sellaisilla alueilla, joissa se on mahdollista, mutta kuitenkin olemme menettäneet varsin paljon karjasta tuolla alueella. Ihmiset elävät hyvin vaikeissa olosuhteissa siellä ja joutuvat vain joskus turvautumaan rikollisuuteen henkensä pitimiksi, koska eläminen on alueella niin vaikeata. Ja sen takia tämän Sahelin länsi alueissa, alueilla ähm, äh, on äh, suuri, myöskin Malin alue, ja sanoisin, että Mali on tässä ikään kuin läpikulkumaa, ja samanaikaisesti olemme paitsi panttivankeja myöskin uhreja tässä rajat ylittävässä uhkassa, joka toisaalta tulee toisilta alueilta, mutta myöskin toisilta mantereilta, ja kysymys on ensinnäkin laittomasta kaupasta, äh, ihmiskaupasta, laittomasta maahanmuutosta, huumekaupasta, joka tulee äh, e- Etelä-Amerikasta ja siellä myöskin salafistiryhmät toimivat siellä, ne tulevat Magrebin puolelta. Ja äh, tässä on myöskin panttivankitoimintaa, on salamurhia, mutta kaikkein leimaa antavin piirre tässä on se, että paljon tapahtuu rajat ylittävää laitonta kauppaa. Mitään, mikään näistä uhkista, jotka kerroin, ei ole syntynyt meidän maassamme. Yksikään näistä uhkista, jotka tässä mainitsin, ei ole myöskään eh, kohdistunut meihin, vaan Mali on maa, jossa meillä on suuri muslimienemmistö, mutta kirkko ja valtio on erotettu toisistaan. Ja äh, sanoisin, että islamia on harrastettu maassamme jo 800-luvulla saakka. Ja islamimme on aina ollut rauhanomaista ja se on aina halunnut kunnioittaa ihmisiä. Ja äh, senpä takia emme voi ymmärtää tätä tällaista islamistista ideologiaa, joka nyt on saanut jalansijaa ja joka pohjaa sodan henkeen Sahalin alueella. Ja emme voikaan ymmärtää näitä islamistisia ideologioita tällä alueella ja sitä, että niillä on uskonnollisia vaikutuksia, jotka eivät ole vielä merkittäviä, mutta kuinka kauan asia on näin? Ja tämän haluan esittää tämän kysymyksen teille, arvoisa puhemies, arvoisat edustajat. Eh, tämän alueen maat mukaan lukien Mali ovat pitkään ponnistelleet niin humanitaarisesti kuin taloudellisesti kuin materiaalisestikin, jotta tämä turvattomuuden ilmiö voitaisiin juuria pois, koska se on eh, rajat ylittävää ja eh, entistä huolestuttavampaa tämän ilmiön laajuus on niin merkittävä, että se tekee perustelluksi sen, että Malissa on haluttu harjoittaa kansallista turvattomuuden poistamispolitiikkaa ja myöskin terrorismin vastaista taistelua tällä alueella. Ja tämä politiikkamme pohjaa ensinnäkin sille, että valvotaan ja ohjataan väestöä tuetaan sitä, jotta voidaan, voidaan todella taata, että myöskin väestö hyväksyy tämän politiikan, että tuetaan myöskin hauraita ja heikkoja alueita, jotta tyydytetään heidän tärkeimmät tarpeensa ja että myöskin annetaan mahdollisuus perussosiaalipalveluihin. Näiden uusien toimenpiteiden hyväksyminen tämän turvallisuuspolitiikan nimissä ja se, että myöskin takavarikoidaan ja kootaan pois pieniä ja kevyt aseita on ollut osa tätä politiikkaa ja tämä kaikki sen takia, että haluamme toimia paikallisesti ja olemme halunneet todella kiinnittää huomiota turvallisuuskysymyksiin. Mali haluaa todella analysoida tätä terrorismin ja muiden uhkien aiheuttamaa uhkaa ja näitä aloitteitamme on tuettu EUn taholta. Haluan kiittää sitä teitä ja sen jäsenvaltioita myöskin. Me olemme luoneet kansallisen huumekauppatoimiston ja olemme tiukentaneet myöskin tällaista politiikkaa, tämän ilmiön kitkemiseksi. Arvoisat edustajat, strategisten suuntaviivojen mukaisesti, mitä tulee tähän turvallisuus- ja terrorismipolitiikkaamme. Me olemme aloittaneet myöskin hätäohjelman, jonka puitteissa turvattomuus pyritään poistamaan Malin pohjoisosissa. Ja tämä vuodesta 2010 aina vuoteen 2012 aikana. Äh, tavoitteena on päästä siihen, että turvallisuutta uhkaavat tekijät poistetaan täysin Malin pohjoisosista ja haluamme toimia hyvin tiukalla kädellä näissä turvallisuuskysymyksissä ja erityisesti yhteisön kehittämiskysymyksessä, jota haluan korostaa. Tämä kehitys varmasti pohjaa tietysti myöskin sille, että toimimme rationaalisesti ja vastuullisesti äh, valtion hallinnossa ja että voidaan myöskin äh, mobilisoida joukkoja tarvittaessa äh, asianmukaisella tavalla näillä kohdealueilla, mitä tulee infrastruktuureihin, tai turvallisuuteen tai sosiaalikysymyksiin, jotta voitaisiin myöskin toimia uskonnollisten lahkojen tai rikollisjoukkojen puitteissa. Mali pyrkii paikallistasolla ottamaan huomioon toiminta- ja henkilöstötarpeet, hallinnolliset, sosiaaliset ja kollektiiviset tarpeet ja takaamaan sen, että että erikoisrakentein voitaisiin taata se, että resursseja on riittävästi ja että budjettia voidaan kohdentaa tältä osin ja että myöskin ministeriöt osallistuvat tähän hyvin tärkeään työhön. Hyvät naiset ja herrat. Tämän alueen, Sahelin alueen hallinto liittyy hyvin objektiiviseen ja tarkkanäköiseen analyysiin ja siihen, että meillä on yhteinen visio siitä, mikä merkitys jo vuonna 2000 kuusi asialla oli. Minä olen ehdottanut rauhan ja kehityksen konferenssia tämän alueen huomion ottamiseksi. Ja nyt tällä hetkellä uskon, että me tarvitsemme yhteisen vastuun hyväksymistä, koska yksikään maa tuolla alueella ei ole säästynyt, mutta yksikään maa myöskään ei voi yksin näihin uhkiin vastata, vaan nyt on todella pyrittävä rajat ylittävään yhteistyöhön kaikkien alueiden maiden kesken ja on myöskin korostettava sitä, että tämä terrorismin torjunta ei ole asia, joka liittyy pelkästään vain turvallisuuteen, sen rajat on jo nähty, vaan kysymys on myöskin sitoutumisesta ja valittujen henkilöiden, paikallisyhteisöjen ja kansalaisten sitoutumisesta. Mutta mutta tämä selkäranka tässä taistelussa on tietysti alueellinen kehitys, se, että annetaan vaihtoehtoja pohjoisessa ja myöskin muilla alueilla. Ihmisten koulutus voi vahvistaa logistista ja operatiivista kapasiteettiamme, mutta taistelu rikollisverkostoja vastaan muun muassa todella voi tapahtua näissä naapurimaissa. Arvoisat edustajat, arvoisa puhemies, olen tuossa korostanut sitä, että on tarpeen tarjota paremmat tulevaisuuden mahdollisuudet näillä vaikeilla alueilla eläville kansoille, kansalaisille, mutta sanoisin myöskin, että sosiaalisen nousun ja hyvinvoinnin tavoite on varmasti kaikkien kansalaisten mielessä. Juuri siitä syystä kehityksen on oltava meidän kaikkien tavoitteemme korkealla tasolla ja senpä takia tarvitaan hyvin tärkeitä näitä vuosituhannen kehitystavoitteita. Mali on tehnyt jotakin aloitteita oman ohjelmansa kiirehtimiseksi ja kysymys on muun muassa siitä, että on haluttu ottaa mukaan lisää maaseutukuntia tämän turvallisuuden edistämiseen. On tehty myöskin aloite, vuosituhannen kylät-aloite ja me olemme vakuuttuneita siitä, että kaikki kaikkiin näihin tavoitteisiin ei niin varmastikaan päästä, mutta olemme kuitenkin päässeet huomattavalla tavalla eteenpäin niin Malissa kuin Afrikassakin, mitä tulee koulutukseen, koulun pääsyyn tai vaikkapa erilaisten näkemyksien hyväksymiseen tai siihen, että kaikki saavat käyttöönsä juomavetto ja New Yorkissa piakkoin nyt sitten hyväksytään uusi näkemys, joka johtaa johtaa varmasti näiden maiden ponnisteluiden yhdistämiseen ja siihen, että keskitetään ponnistelut, jos, tuon, jos tämän alueen heikommat maat todella voivat olla mukana tässä asiassa yhdessä Euroopan maiden kanssa. Arvoisa Euroopan parlamentin puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, arvoisa ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, arvoisa kehitysasioista vastaava komission jäsen, arvoisat Euroopan parlamentin edustajat, arvoisat Malin parlamentin edustajat. Jo kolmen viikon ajan olemme juhlineet 50-vuotis 50-vuotista päivää itsenäistymisen kunniaksi ja me olimme todella tuolloin Haluan kiittää sitä maata, joka oli ensimmäinen maa, joka tunnusti meidän itsenäisyytemme ja meidän maamme on todella saanut myöskin EUlta paljon tukea oman kehityksensä. Haluan kiittää siitä ja haluan kiittää teitä siitä, että olette myöskin kutsuneet minut tänne täysistuntoon ja tämä antaa minulle paljon toivoa siitä, että meillä on todella tahtoa ja myöskin voimavaroja mennä pidemmälle siinä, kuinka äh, luotamme yhteiseen ystävyyteemme. Hyvät naiset ja herrat, haluan kiittää teitä äh, hyvin, äh, sitä, että hyvin tarkkavaisesti kuuntelitte esitystäni. Kiitos. Thank you much. Uh, Kiitoksia, herra presidentti. Te sanoitte, että poliittinen dialogi Euroopan unionin ja Malin välillä on tervetullut, me sanomme samaan. Ja te puhuitte uudistuksista teidän maassanne. Ne ovat tarpeellisia kaikkialla, myös Euroopan unionissa. Ja eh, te sanoitte tällaisen lauseen, että rakennetaan poliittisia kompromisseja – Äh, Afrikan parempaa tulevaisuutta varten. Me toivotamme teidät tervetulleeksi. Tämä on sitä samaa, mitä mekin teemme Euroopan unionissa. Olemme tehneet tällaisia asioita viimeiset 60 vuotta. Te olette todellinen, demokratian, todellinen demokratisen Afrikan edustaja. Kiitoksia käynnistä, kiitoksia teidän puheestanne täysistunnalle. Kiitos. Thank you.